Tämä on käsitelty ja päätöslauselmasta äänestetään huomenna kello 11.30. Siirrymme seuraavaksi artiklan 150 mukaisesti minuutin puheenvuoroihin. Ja ensisijaisessa asemassa ovat ne Euroopan parlamentin jäsenet, jotka edellisessä minuutin puheenvuorokäsittelykohdassa kohdassa Eh, eivät saaneet puheenvuoroa. Yhden minuutin puheenvuoro herra Ungureanolle. 4 februarie 2010 Kiitos puhemies. 4. helmikuuta 2010 Romanian presidentti ilmoitti, eh, että ja hyväksyi Romanian osallistumisen amerikkalaisten ohjuskilpijärjestelmään. Parlamentin oli tämä kuitenkin hyväksyttävä. Presidentti mainitsi myös, että tämä sopimus ei, tai järjestelmä ei ole tarkoitettu Venäjää vastaan. Me olemme kuitenkin strateginen osa tuota aluetta ja meistä tulee Euroopan nettoturvallisuuden luoja nykyiset eh, kansainväliset haasteet, niitä ajatellen, ja tämän, eh, siinä tämä Romanian ja USA-sopimus eh, tulee konsolidoimaan turvallisuus- ja puolustusjärjestelmää. Toivon, että EU pitää tätä sopimusta hyvänä. Gracias, señor. Kiitokset teille, herra, herra Unkureano. Ja seuraavaksi yksi minuutti, rouva Tantsika. Hän ei taida olla paikalla. Hmm, selvä. Sitten yksi minuutti. Edustaja Srileska. Szanowny panie przewodniczący, wyrażam swe głębokie zaniepokojenie dynamicznym. Kiitos. Minun täytyy e, ilmoittaa olevani todellakin huolissani maamiesten tilanteesta Liettuessa. Liettua on e, EUn jäsenvaltio ja siitä huolimatta puolalaisten, eh, puolalaisen vähemmistön oikeuksia siellä poljetaan. On alueita, jossa puolalainen vähemmistö on 60-80 prosenttinen enemmistö. Siitä huolimatta heillä ei ole mitään mahdollisuutta käyttää puolaa edes apukielenä. Siellä on eh, kielletty myös kaksikieliset eh, paikan nimikyltit, puolalaiset nimet käännetään liet varattuaksi. Ja puolalaisia äh, syrjitään myös asunto-oikeuksissa ja äh, myös vanhempien oikeuksia rajoitetaan. Onko Eurooppa äh, realististen arvojen Eurooppa? Meidän tehtävämme on katsoa, mihinkä suuntaan Eurooppa menee. Suljemmeko silmämme tältä avoimelta syrjinnältä vai haluammeko me Euroopan, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia? Kiitokset teille. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Herra Perejo. Kiitoksia puhemies. Haluaisin Euroopan parlamentille esittää tukipyynnön. Haluaisin kertoa teille, että Valensian kaupungissa on historiallinen merimies äh, asuinalue. Tällä hetkellä on esitetty, että se tuhottaisiin kunnan haluaa tämän tehdä. Tässä naapurit ovat nyt puuttuneet asiaan ja kulttuuriministeri on todennut, että asiasta on esitetty vetoomus myös korkeimpain tuomioon, tuomioistuimeen. Ja tässä on yritetty nyt jäädyttää tämä alueen tuhoaminen. Tässä viranomaiset ovat vastanneet, että alue on vaarallinen. Ja minä todella nyt pyytäisin, että tällaisen kulttuuriperinnön tuhoamisen edessä. Todella pyytäisin, että naapureita kuunneltaisiin ja että toimittaisiin niin, että tällaista barbaarista tuhoamistyötä ei voitaisi toteuttaa. Kiitoksia herra Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Busui. Săptămâna trecută am participat la reuniunea Comisiei de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană. Parlamentaarisen yhteistyön komitea EUn ja Moldovan välillä pidet, sen komitean kokous pidettiin ja se oli erittäin rohkaiseva. Meillä on ollut huomattavaa edistystä näissä suhteissamme ja tuo edistys selkeästi viestittää siitä, että Moldovan tasavalta haluaa liittyä EU-hun. Viime viikolla huomioimme, että hallituksella on poliittista tahtoa viedä eteenpäin uudistuksia, rakentaa vakaata demokratiaa ja lisätä vaurautta taloudessaan. Minusta uudet assosiaatiosopimukset ovat erittäin hyvät, jotka tulivat nyt voimaan tammikuun alussa. Meidän tulisi ehdottomasti myös tukea viisumivapausjärjestelmää. Moldova jakaa meidän varjomme, meidän arvomme ja komission ja parlamentti tulisi ehdottomasti tukea Moldovaa sen pyrkimyksissään – ja täytyy varsinkin tarkastella niitä sektoreita, joissa uudistuksia täytyy tehdä, kuten oikeusasioiden aluetta. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti, edustaja Czarnecki. Panie przewodniczący, niestety po raz kolejny przychodzi mi mówić o sytuacji mniejszości. Niin, haluaisin puhua jälleen puolalaisen vähemmistön tilanteesta EUn jäsenvaltiossa Liettuassa. Voisi kuvitella, että jos maa kuuluu EUhun, niin sen maan täytyy myös sitten huomioida kaikki ne normit ja kunnioittaa, joita EUssa on. Ikävä kyllä näin ei ole. Esimerkiksi kaksikielisiä eh, nimikylttejä, paikan ei ole edes niillä paikoilla, missä puolalaisten vähemmistö on enemmistö. Sama koskee myös koulujärjestelmää, koulutus, viranomaisten toimenpiteiden toimien vuoksi puolalaisten luokkien määrä on romahtanut. Tämä koskee myös puolalaisen vähemmistön taiteilijoita ja muita. Puolassa liettualaisella vähemmistöllä on kaikki oikeudet ja se saa myös rahoitusta Puolalta. Nyt on minusta korkea aika saada jonkinnäköinen vastapalvelu Liettuan puolelta. Kiitokset teille herra Czarnecki ja seuraavaksi yksi minuutti Herra um, Herra puhemies, minä olin tänä iltana jäsenten Salongissa äh, taideryhmän esityksessä. Minulla oli viime vuonna Lantossa mahdollisuus nähdä tämä show ja sen tarkoituksena on ö, äh, kuvata perinteistä kiinalaista kulttuuria, kulttuuria, jota Kiinan kommunistinen hallinto on viimeisten 60 vuoden aikansa, aikana yrittänyt tuhota parhansa mukaan. Huhtikuussa Romaniassa tämä show peruttiin, koska Kiinan hallitus painosti siihen. Ei todellakaan voida hyväksyä sitä, että Romania, joka väittää olevansa demokratia, sallii tällaisen äh, painostuksen kommunistihallinnon toimesta. Äh, tämä Genuin ryhmä vie eteenpäin totuuden ja suvaitsevaisuuden ajattelutapaa, joten ei ole mitenkään yllättävää, että Kiinan hallinto pelkää tällaista ajattelutapaa, mutta haluaisin muistuttaa puhemiehelle, että me korjasimme tämän tilanteen nyt kutsumalla tämän ryhmän parlamenttiin esi- esiintymään tänne. Siis tämä olisi erittäin hyvä tukitapa myös kiinalaisille demokratiaaktivisteille. Kiitoksia teille, herra Batten, ja seuraavaksi yksi minuutti edustaja Kelly mr president i would like to take Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä haluaisin tässä tilanteessa tuomita Irlannin, Britannian ja Ranskan ja Saksan passien väärinkäytökset Hamasin tappooperaatiossa. Tämä on ollut selkeä ja räikeä eu passien väärinkäytös maalta, jota me olemme, johon me olemme luottaneet. Vuonna 1922 lähtien olemme olleet neutraali ja vapaa maa ja olemme mahdollistaneet sen, että meidän kansalaisemme voivat matkustaa eri paikkoihin. Väärennettyjen passien käyttö tässä tilanteessa on vaarantanut tämän asemamme, varsinkin Dubaissa. Ja haluaisin vedota varsinkin korkean edustajan, että hän tutkisi tätä kysymystä. Ja jos Musadin hallitus on tämän takana, niin silloin haluaisin, että tässä ryhdytään rangaistustoimiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, edustaja Kelly, mutta tässä ei ole kysymys äskeisestä herra Kellystä, vaan herra Alan Kellystä. Sorry, we'll get over this uh, confusion eventually. No, kyllä tästä sekannuksesta joku päivä vielä selvitään. Valtionapu säännöt Euroopan unionissa tarvitsevat kiireellistä korjausta. Minä kirjoitin tästä asiasta edelliselle komissiolle, kun näimme vuoden 2006 Eurostat-tilastoluvut. On äärimmäisen tärkeää ainakin minun mielestäni tunnustaa, että eurooppalaiset taloudet ovat nyt aivan eri asemassa kuin tuolloin. Ihan esimerkki omasta maastani omassa maassani, omalla alueella niin yli 50 prosentilla työttömyysluvut ovat nousseet viime vuonna, puhumattakaan sitten edellisistä vuosista, jolloin luvut jo no, al, nousivat Midwest-alueella. Siellä todellakin täytyy nyt kannustaa työpaikkojen luomiseen, koska tilanne on kriittinen. Irlannin talous, kuten muutkin taloudet, ovat olleet vaikeuksissa ja 2006-2007 vaikuttaa hyvin kaukaiselta ajalta. Täytyy muistaa, että jäsenvaltioiden täytyy taloudellisen asemansa muutoksesta komissiolle ilmoittaa ja komission toiminnan ei silloin pitäisi pysyä muuttumattomana. Kiitokset rakeli Ja seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Tuur. Doamnelor și domnilor, eu cred că cel mai important dar pe care dumnezeu l a făcut omului este câinele. Niin, se lahja, minkä Jumala ihmisille antoi, on koira. Ja aikoinaan monet kuninkaatkin pitivät enemmän koirista kuin ihmisistä. Ja myös esimerkiksi Lord Byron ihaili koiria. Monet äh, minun kotimaani koirien, äh, koirista pitäjät ovat äh, järkyttyneet siitä tavasta, millä tavalla katukoiria tapetaan. Ja me haluaisimme muuttaa lakia, joka, jonka parlamentti hyväksyi, jolla halutaan tappaa kulkukoiria, mutta koirat jos ei ole koiria, niin ei ole muitakaan eläimiä. Joten pyytäisin, että Romania kunnioittaisi Pariisin julistusta vuodelta 1989. Ja Romanian pitäisi lopettaa tämä, joka ei rakasta koiraa, ei rakasta Jumalaa. Señor Tudor, tiene la palabra por un minuto el señor Tremosa Kiitoksia sitten seuraava puhuja. Muchas gracias, señor president. Dear colleagues, I would like... Hyvät kollegat, minä haluaisin nyt tuoda esille Katala- Katalonian ja Euroopan äh, tuotanto sektorin tilanteen. Hinta on laskenut viime vuosina ja se on usean kuukauden ajan ollut jo tuotantohinnan alainen. Yksi syy tähän on äh, suuret tuontimäärät nousevista talousmaista. Usein nämä, tämä tuontiliha tulee Euroopan unioniin ilman, että tullialueelle sitä on riittävästi kontrolloitu. Monissa tapauksissa nämä tuontimäärät eivät täytä mitenkään eurooppalaisia vaatimuksia laadun osalta esimerkiksi. Näyttäisi siltä, että tulevina vuosina tilanne pysyy samanlaisena Eurooppalaiset tuottajat kohtaavat yhä enemmän, yhä suurempia vaatimuksia eläinten hyvinvoinnin osalta, mutta sama ei päde tuontilihaan. Hyvät kollegat, tämä on selvä esimerkki kilpailuvääristymisestä. Eurooppa menettää sianlihan tuottajansa ja heidän myötänsä Eurooppa tulee menettämään merkittävän osa maatalousteollisuuttansa. Minä halusin jakaa nämä huolenaiheet teidän kanssanne. Kiitoksia.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 joissa esimerkiksi ei saa käyttää kaksikielisiä nimikylttejä. Tämä kielto on ollut jo 20 vuotta voimassa. Kouluja on suljettu muka uudistusten nimissä. Ja kommunistisen vallan takavarikoimia kiinteistöjä ei ole palautettu – ja kolme neljästä paikastaan suljettu puolalaisen vähemmistön oikeudet on palautettava. Kiitokset teille. Herra Tomasevski ja seuraavaksi yksi minuutti. Rova McGuinness. Mr. raised the issue of below cost production. otti täällä esille matalahintaisen hintaisen tuotannon maataloudessa ja minäkin olen siitä hyvin huolissani, kuten moni muukin, mutta olen vielä enemmän huolissani komissiosta ja siitä, mitä mieltä se on maatalousalueista ja elintarviketeollisuudesta sillä 2020 strategiassaan. Se on miltei ilmeisesti unohtanut tämän tärkeän Euroopan unionin toimialan. Haluaisin kehottaa komissiota olemaan jättämättä huomiota tämän tärkeän alueen ja toivon, että se ei vaikuta siihen, että tätä toimialaa ei pidettäisi tärkeänä, varsinkin kun sitten laaditaan uutta Euroopan unionin budjettia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että maatalous ja elintarvikesektori on erityisen tärkeä ala työpaikkojen luomiseksi maaseudulla ympäristösyistä ja tämä kaikki tulee heijastua 2020 strategiassa. Haluan kiittää myös nuorten viljelijöiden järjestöjä Irlannissa, joka edustaa sekä naisia että miehiä ja sitä, että se on ottanut tämän asian esille ja tiedottanut siitä minulle, jotta voin itse siitä täällä kertoa. Kiitokset Rova Mäkinäs ja seuraavaksi edustaja Tsikau, yksi minuutti. Muchas gracias, señor presidente La începutul anului rata șomajului în zona Kiitoksia, hyvä puhemies. Vuoden alussa euroalueen työttömyystaso oli 10 prosenttia, 27 jäsenvaltion Euroopan unionissa oli 9,7 prosenttia, nuorten työttömyysaste on 21 prosenttia. Euroopassa on noin 20 miljoonaa yritystä ja 99 prosenttia niistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kaksi kolmas osa yksityissektorin työvoimasta tekee työtä PK-yrityksissä. Haluaisin pyytää komissiota ja jäsenvaltioita luomaan tukitoimia, joilla voidaan tukea PK-yrityksiä niin, että ne selviävät tästä talous- ja rahoituskriisistä. Tämän pitäisi helpottaa pk-yritysten perustamista ja mukana täytyisi olla toimia, joilla voitaisiin hyödyntää eurooppalaista globalisaatiorahastoa ja seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa. Mukaan täytyisi ottaa myös hallinnollisten toimien vähentäminen niin, että pk-yritykset voivat todella hyödyntää eurooppalaisia rahastoja. Ja viimeisimpänä, mutta vaan ei vähäisimpänä, pitäisi myös olla hallin, hallinnon, hallituksen takuut luottoon toille, jotta PK-yritykset voivat selvitä tästä kriisistä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Papa Nikolaou, yksi minuutti. Πρόεδρε, το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονο σε σχέση με την υπόλοιπη... Kiitos, puhemies. Maahanmuutto ja siirtolaisuus Kreikkaan on suurempi kuin moniin muihin maihin ja se liittyy muun muassa pitkiin rantoihin. Kreikan hallitus on tällä hetkellä kiinnittänyt erittäin paljon asiaan huomiota sen vuoksi, että meillä on uusi laki, jolla on tarkoitus taistella laitonta siirtolaisuutta vastaan. Ja tarkoitus on nyt ottaa käyttöön huomattavasti ankarammat säännöt kuin muualla Euroopassa. Ja sitä kautta halutaan rajata laitonta maahanmuuttoa ja sitten sitä kautta tukea laillista maahanmuuttoa. Tähän asti on toiminta ollut hyvinkin pirstaloitunutta. Meillä on huomattavasti enemmän ongelmia esimerkiksi turvapaikka hakijoiden kanssa kuin muissa eu maissa. Ja tämä on johtanut siihen, että maahan tulee vain enemmän ja enemmän laittomia maahanmuuttajia. Laiton maahanmuutto on asia, jota meidän täytyy käsitellä jatkossakin. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Ensiu respectarea dreptului la intimitate a devenit în ultimul... Yksityiselämän suoja on aika uusi aihe, varsinkin nyt kun meillä on uutta tietotekniikkaa käytössämme. Tietotekniikkaa, josta on hyötyä paljon eri aloilla, mutta aina tietysti syntyy luottamusongelma ja henkilötietojen käyttöongelma. Viittaan siihen, että meidän täytyisi varmistautua siitä, että kansalaisilla on oikeus valvoa hänestä kerättävien tietojen keräämistä ja säilyttämistä. Useat viestit, joita olemme saaneet kansalaisiltamme, kertovat siitä, että meidän tulisi pyrkiä suojaamaan yksityistä elämää ja Mm, tietysti uuden oikeusperustan luonti on hyvä, mutta se on edelleenkin aivan riittämätöntä, kun pyritään vastaamaan uusiin haasteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Vlasak. Pane předsedo, uplynulo více než půl roku od Herra puhemies, on kulunut jo yli kuusi kuukautta aivan ennalta näkemättömästä tapauksesta. Eli Kanada kielsi viisumin Tsekin tasavallan kansalaiselta. Syynä oli se, että toisella puolella valtamerta tsekit eri toteen romaanit hakivat joukolla turvapaikkaa. No, omassa maassani ö, kohdella kaikkia samalla tavalla oli kysymys sitten tsekeistä, romanialaisista, ö, tai vaikka liettualaisista tai amerikkalaisista tai jostain muusta etnisestä ryhmästä. Perusoikeuksien ja vapauksien kirjassa sanotaan, että kaikilla on samat oikeudet. Kanadan tekosyynä ovat romanit. Tämä tarkoittaa siitä, että yhden etnisen ryhmän takia Kanada muuttaa vaatimuksiansa. Kiitoksia. Eh, Seuraavaksi yksi minuutti, herra Diestemera. Presidente. Kiitoksia puhemies. Aivan niin kuin 11. päivä täällä täysistunnossa nähtiin, eh, keskusteltiin terrorismin rahoituksen eh, torjuntaohjelmasta ja SWIFTistä. No, ohjelma keskeytyi, mutta nyt komissiolla on uusi neuvottelumandaatti. Minun kysymykseni Euroopan parlamentin puhemiehelle, eli ei teille vaan todelliselle puhemiehelle, on seuraava. Onko meillä nyt keskustelukumppania? Nyt kun sopimus epäonnistui, lähteekö Yhdysvallat neuvottelemaan Euroopan unionin kanssa vai neuvotteleeko se kahden välisesti tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa? Joka tapauksessa, herra puhemies, jos tällaisiin neuvotteluihin lähtee, niin, niin minä kuin varmasti kaikki täällä haluamme korostaa Euroopan parlamentin roolia tässä mahdollisessa uudessa neuvotteluvaiheessa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Borgetsio. Kiitoksia puhemies. 23. helmikuuta Lombardiassa öljyjalastamosta tapahtunut vuoto aiheutti valtavan saastumisen. Tuhannet kuutiometrit öljyä valuivat luontoon. Ne tuhosivat joen ja siellä elävät eläimet, mutta paita on se, että se aikoo nyt edetä Poojokeen asti ja sieltä Adriameren. Kyseessä on erittäin tärkeä ja kiireinen kysymys. Lombardin alueelta on jo esitetty pyyntö sen suhteen, että sinne julistettaisiin hätätila. Ja haluaisin nyt pyytää sitä, että Euroopan unioni myös puuttuisi tähän asiaan koordinoivin toimin koko tällä alueella, joka kattaa siis Pon laskualtaan. Samalla se voi tarjota myös riittävästi taloudellisia varoja, joiden avulla voidaan sitten palauttaa tuo suuri alue entiselleen. Kiitoksia, herra Borgetsio. Seuraavaksi yksi minuutti. Rova Carvalho. Kiitoksia, herra puhemies. Alueelliset epätasa-arvoisuudet ovat edelleenkin Euroopan unionissa suuri haaste. Tämän vuoksi on erittäin tähdellistä, että kohesiopolitiikalla edellään tuetaan vähemmän kehittyneitä alueita. Tässä mielessä olen erittäin iloinen Euroopan unionin Itämeri-strategiasta ja Tonava-toimintasuunnitelmasta. Euroopan parlamentin täytyy nyt ryhtyä pohtimaan sitä mahdollisuutta, voidaanko luoda uusia strategioita muillekin alueille. Euroopan kaakkoisalueelle, lounaisalueelle esimerkiksi ottaen huomioon Kapverde, Kanarian saaret ja Madeira, joilla on paljon yhteisiä haasteita. Näillä alueilla pitäisi kehittää esimerkiksi viestintä, verkostoja, parantaa turvallisuutta ja ryhtyä torjumaan yhdessä maahan, laitonta maahanmuuttoa. Tällä tavalla voitaisiin kehittää eurooppalaista atlanttista ulottuvuutta ja voitaisiin luoda Euroopan ja Afrikan välinen silta. Kiitokset Rova Carvalho. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Alves. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua saarialueista ja siitä, että niille lentoyhteydet ovat ainut pääsykeino. Ja tässähän tietysti lentoyhtiöihin vaikuttaa vahvasti matkustajamäärät. On sellaisia saarialueita, joilla matkustajamäärät ovat alhaisia ja tämän vuoksi matkatoimistot eivät voi oikein toimia. Esimerkiksi Asoreille eri lentooperaattorit eivät ole kovinkaan kiinnostuneita toimimaan. Tämän vuoksi hinnat ovat korkeita ja tämä tulee myös vaikuttamaan matkailijamääriin ja alentamaan alueiden kehitysmahdollisuuksia eritoisen, erityisen hankalaksi tämän asian tekee nykyinen kriisi. Tämän vuoksi tarvitaan väliaikaista tukea niin, että markkinat voisivat toimia ja että nämä alueet myös voisivat nauttia esimerkiksi nauttia todellakin näistä Euroopan laajuisten verkkojen tuomasta hyödystä. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja ekonomistów i polityków ogłosiło już koniec kryzysu w europie to jednak nadal zmagamy się z jego Monet eh, poliitikot ja talousasiantuntijat eh, sanovat, että talouskriisi on päättynyt, mutta ne tiedot, mitä meillä nyt on työttömyydestä, ovat aikamoiset. Meillä on enemmän kuin 23 miljoonaa työtöntä Euroopassa, mikä merkitsee sitä, että tämä kriisi, tulee, tämä kriisi on romuttanut monien vuosien ponnistelut kasvun parantamiseksi. Nuorisotyöttömyys on huolestuttava. Joka viides nuori eurooppalainen on työtön ja tällä tulee olemaan aikamoisia sosiaalisia seuraamuksia, alkoholismia, huumeiden käyttöä ja rikollisuutta. Mikä sitten on tulevaisuuden tie? Olen ihan vakuuttunut siitä, että sisämarkkinat on meidän tärkein valttimme, jota meidän on käytettävä. Meidän täytyy käyttää eurooppalaisen talousalueen mahdollisuuksia voimakkaammin ja sääntöjä on yksinkertaistettava. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Herra Tanasescu. Mulțumesc, domnule președinte. Din cauza expirării standardului de bune practici. Kiitoksia, puhemies koska hyvä tuotantotavan standardi raukesi helmikuun alussa niin mikrobiologian laitoksella Bukarestissa ei enää ole lisenssiä, jonka avulla se voisi toimia rokotemarkkinoilla. Koska korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty ja nämä menetelmät on luotu yhdessä kansallisen lääkeaineinstituutin kanssa, niin oletamme, että instituutti saa lupansa takaisin huhtikuun jälkipuoliskolla. Älkäämme unohtako, että tämän tärkeän instituution toiminnan keskeyttäminen muutamaksi kuukaudeksi on erittäin vaarallinen asia. Minusta on tärkeää, että Euroopan toimielimet tiukemmin valvovat tämän tyyppisiä tilanteita, jotta voitaisiin ehkäistä tämän tyyppisen toiminnan keskeyttäminen tulevaisuudessa. Gracias. Kiitoksia, hyvät parlamentin jäsenet. Nyt on kulunut puoli tuntia ja meidän täytyy siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό σας, υποβάλλω το αίτημα... Minä haluaisin kuitenkin esittää erään asian huomenna. Te olette ilmoittaneet, että huomenna saamme mahdollisesti luettelon niistä henkilöistä, jotka haluavat pitää minuutin puheenvuoron niin, että he saisivat sitten seuraavassa täysistunnossa ää, mahdollisuutensa. Tämä voisi olla ehkäpä hyvä ajatus puhemiehistön mietittäväksi. Tässä on kysymys myös avoimuudesta. Me toivomme, että huomenna me saamme tällaisen luettelon henkilöistä, koska onhan täällä paljon henkilöitä, jotka halusivat puheenvuoron. Joten koska tämä pyyntö saada puhua on esitetty ja saiko hän puhua edellisessä täysistunnossa. Kiitoksia. Kuten tiedätte, me jaamme puheenvuoroja tasapuolisesti eri poliittisille ryhmille, ottaen huomioon poliittisen ryhmän koon ja asetamme ensisijalle myös ne, jotka eivät voineet käyttää puheenvuoroa edellisessä täysistunnossa. Nämä ovat ne kriteerit, joita me tässä seuraamme puheenvuoroja jakaessamme. Olkaa hyvä. Yes, yes. Ne, Kiitos puhemies. Vihreistä ei saanut kukaan puhua tänään. Muilla ryhmillä oli jopa 5, 6, 7 puhujaa. Hyvä kollega, minä teille tämän selitin jo aikaisemmin. Meillä oli ryhmältänne kolme puheenvuoroa, kolme puheenvuoropyyntöä ja kaikki nämä henkilöt käyttivät puheenvuoron edellisessä täysistunnossa, joten me nyt sovelsimme tätä puheenvuorokriteeriä niin, että pystyisimme mahdollisimman tasapuolisesti jakamaan nämä puheenvuorot parlamentin jäsenille. No niin, jos teille sopii, jatkamme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Criterios. Los elige usted, los eligen los Kuka nämä kriteerit nyt oikein määrittelee? Te vaiko eri palveluyksiköt vai löytyykö ne kirjallisena jostakin? Puhemies ilman mikrofonia. Parlamentin jäsenet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, on luetteloitu ja, tässä luettelossa näkyy, ketkä näistä henkilöistä saivat edellisessä ö, täysistunnossa puhua artiklan 150 pohjalta. Ja puhemies, kuten huomasitte, täällä antaa puheenvuoron kaikille ryhmille, paitsi nyt tällä kertaa vihreille, koska kolme puheenvuoron pyytäjää oli käyttänyt puheenvuoron jo edellisessä täysistunnossa. Joten tällä tavalla me täällä toimimme. Yritämme hoitaa asiaa niin, että kaikki voivat poliittisen ryhmän painoarvon mukaisesti käyttää puheenvuoron ja ottaen huomioon myös sen, että onko puhuttu edellisellä, edellisessä istunnossa vai ei. Ilman mikrofonia. No, no tämähän nyt voi olla ihan järkeväkin, mutta tämä ei ole missään työjärjestyksessä eikä myöskään täysistunnon toimintaa järjestyksessä. Puhemies toimivaltuuksiensa mukaisesti nyt hieman tulkitsee siten, millä tavalla täysistuntaa viedään eteenpäin Toimien tasa-arvoisesti kaikkien poliittisten ryhmien suuntaan. Mr. President. Voisinko hyvä puhemies kysyä, olenko minä siinä luettelossa? Siinä luettelossa henkilöistä, jotka pyysivät puheenvuoroa tänään, ja olenko myös siinä luettelossa, jotka puhuivat viime täysistunnossa. Nyt heti. Voinko saada nyt heti tämän vastauksen? I beg your pardon. I will inform you right now. No kerronpa teille heti tämän. Paljadeli. Exactly. Te olette Rova Paljadeli. Kyllä aivan. Te olette äh, sos, sosiaalidemokraattisen puolueryhmän luettelossa ja, ja tässä puhuja myös järjestys on se järjestys, missä puheenvuoroa on pyydetty ja annoimme tänään puheenvuoron kuudelle ryhmänne jäsenelle. Ja te olitte tässä luettelossa Te olitte siellä, siis tämä on kronologisesti järjestetty järjestys. Kronologinen tarkoittaa siis ajallista. Kuka pyysi ensin puheenvuoroa? Te olitte siis luettelossa siellä yhdeksän. Selvä, kiitoksia. Voisimmeko me nyt mennä eteenpäin tässä istunnon esityslistalla? Minä olen jo selittänyt teille nämä kriteerit. Mitä te nyt vielä haluatte? Sorry, the, the only problem we have... Anteeksi, ainoa ongelma on siinä, että on ihan reilua saada tietää etukäteen, kuka pääsee puhumaan. Kello on kymmenen illalta ja kun täällä illalla ja kun istumme täällä ihan tyhjän panttina, niin se ei tunnu oikein mukavalta. Minusta meillä pitäisi olla sääntö, että ainakin pari tuntia etukäteen saisi tietää, kuka saa käyttää puheenvuoron näissä yhden minuutin puheenvuorossa. Kiitoksia. Kirjaamme ylös huomionne. President, um, Herra puhemies, ei tämä nyt teidän syynne ole mitenkään, mutta tämähän nyt on ihan älytöntä. Me olemme tänään tuntikausia odottaneet puheenvuoroa. Kello on nyt kymmenen illalla ja kun tuli tämä minuutin puheenvuorojen kohta, niin me olisimme voineet saada aikaa puhua. Me haluamme puhua tärkeistä asioista omien alueidemme kannalta. Meille pitäisi antaa puheenvuoro. Ja tämä on aivan järjetöntä parlamentilta. Jos me nyt olemme täällä, meidän täytyisi antaa myös puheenaikaa. Jos me nyt vain istumme ja odotamme täällä ja toivomme saavamme puheenvuoron, niin tämä on aivan järjetöntä ihmiset omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat aivan jo kyllästyneitä tähän, koska me emme voi puhua täällä heidän asioistansa. Minä todella toivoisin, että tämä asia tuotaisi nyt esille. Jos minä olen täällä kello kymmeneltä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona tai torstaina, niin kyllä meillä pitäisi olla mahdollisuus puhua asioista, jotka ovat tärkeitä kaikille jäsenvaltioille. Pyydän nyt, että puhuisitte tästä eteenpäin, koska tämä ei ole mitään demokratiaa, vaan diktatuuria. No muistuttaisin teille vielä, että herra Barroso on komission puheenjohtaja, ei Euroopan parlamentin puhemies. queste discussioni avessimo avuto la possibilità di fare i nostri interventi, forse avremmo potuto anche... Niin, olisihan teillä ollut mahdollisuus antaa meille äh, mahdollisuus puhua meidän äänestäjimme puolesta. Ja kyllähän meidän täytyy suurin piirtein saada tietää, koska meidän vuoromme. Me olemme täällä puhumassa meidän äänestäjämme puolesta ja tämä on todella mielivaltainen tämä luettelo. No hyvät parlamentin jäsenet, tilanne on hyvin selvä. Meillä on tätä kohtaa varten 30 minuuttia. Meidän täytyy pitäytyä siinä. Te pyydätte, pyydätte puheenvuoroa ja näitä puheenvuoroja on paljon enemmän kuin mitä saadaan mahtumaan puoleen tuntiin puhemies tässä silloin soveltaa hyvin järkeviä ja tasavertaisia kriteerejä. Tämä kuuluu puhemiehen toimivaltuuksiin. Mä ymmärrän turhautuneisuutenne. Tässä täysistunto palveluyksikön johtajan kanssa me mietimme tästä eteenpäin, miten voimme nyt saada jonkunlaisen näkemyksen suurin piirtein siitä, ketkä voivat käyttää puheenvuoron seuraavalla kerralla, kun puhutaan minuutin puheenvuorojen kohdassa niin, että ihmiset eivät turhaan odota täällä. Me nyt kyllä käytämme tässä hyvää tahtoa ja teemme parhaamme. Jos teille nyt sopii, jatkamme istuntoamme. Jos ei, niin me tappelemme täällä samasta asiasta koko illan. Hyvä. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Eli Madeiran autonomisen alueen vakava luonnonkatastrofi. Tiene la palabra en primer lugar. Ensin annan puheenvuoron. Onko tämä nyt rouva Madeira? Tiene la palabra en primer lugar. Ensin puheenvuoro komission jäsenelle, olkaa hyvä. Komission jäsen Oettinger. Puhemies, hyvät naiset ja